Ich begrüße eine Delegation. Toivotan tervetulleeksi Yklen Eurooppa-koulun valtuuskunnan koululaisia, jotka ovat olleet mukana Sambia-projektissa ja panostaneet siihen kovin paljon. Tervetuloa hyvät koululaiset, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Hyvät naiset ja herrat, Rovana Plum on nimitetty Romanian hallituksen artiklan 7 kohta 1 mukaisesti. Hän